tämä käsittää kaikkein, koskettaa kaikkein eniten. okay. wir haben diesen Bericht. No niin, me olemme jo kerran lykänneet tätä mietintöä, koska esittelijöiden välillä vielä oli hiukan selventämisen tarvetta. Liberaalien varjoesittelijä ei ole tehnyt yhtä ainoa tarkistusta tähän Rouva Saakke, kuuntelisitteko nyt, mitä tässä puhutaan? Olisi kohteliasta katsoa tänne päin eikä twit twiittailla. Kyllä minäkin niin tein, mutta en kyllä silloin juuri sillä hetkellä, kun kyse on teistä. Tänään ensimmäistä kertaa meillä on sellainen tilanne, että me äänestämme mietinnöstä, joka on jo lykätty, koska mielipiteet oli, olivat eriäviä. Ja nyt sitten tänään riippumatta mistään deadlineista. Meillä on tällainen vähemmistöäänestys, joka meidän täytyy hyväksyä, halusimme tai emme. Ja tämä on siis liitteenä tuolle Kostan perustelulle. Siis minulle ei tällaista 23 vuoden aikana täällä ollessani ole vielä tapahtunut. Ja on kyllä erittäin epäreilua. Rouva Saakke ei ole tehnyt yhtä ainutta tarkistusta tähän tekstiin. Eli hän ei ole osallistunut ollenkaan työn valmisteluun. Ja päivää ennen äänestystä, joka on siis jo lykätty, hän saapuu paikalle tai esittää tällaisen vähemmistöäänestyksen. Mielestäni tämä on epäreilua kollegoja ja meitä kaikkia kohtaan. Työ, Rova Saakke, tehdään täällä keskustelun aikana. Ette ole tehnyt yhtä ainutta tarkistusta ja tästä syystä minun täytyy sanoa, että näin minulle ei käynyt vielä koskaan. Ja varsinkin kun ajatellaan nyt muita kollegoja, niin tämä on kyllä erittäin epämiellyttävää. Ikävä kyllä, käteni ovat sidotut, minun täytyy tämä hyväksyä ohjessanne mukaisesti. Kukaan ei voi myöskään vastustaa tätä. Me voimme kaikki sanoa, että se on epäreilua, mutta se ei kyllä auta. Joten todellakin toivon, että tässä todetaan sen, että tämä on epäreilu, epäreilua toimintaa koko valiokuntaa kohtaan. Ja tämä nyt ei liity mitenkään sisältöön kuitenkaan. Näin ei voi tehdä. Vielä kerran, olen ollut täällä edustajana 37 vuotta, enkä ole koskaan vielä kokenut näin järjetöntä käyttäytymistä keneltäkään. Haluaisin, että tämä merkitään pöytäkirjaan. No, ikävä kyllä. Näin on. No tämä on nyt hoidettu, Silvia. Saat mielelläsi ottaa kantaa tähän, mutta emme tätä voi kuitenkaan muuttaa. Ole hyvä. Ja toivottavasti herra Takkulakin tässä on häpeissään. Grazie, presidente. Credo che... Kiitoksia, puheenjohtaja. Te, ja haluaisin kiittää teitä nyt siitä, että sanoitte, että sanoitte nyt tiukasti asian, joka koskee nyt tätä reilua peliä tässä valiokunnassa. Ja haluaisin vain lisätä, että olin hiukan hämmästynyt tästä pyynnöstä koska eilen illalla puoli yhdeksältä sain tämän, koska esittelijältä tai äh, Aldelta en ollut saanut tarkistuksia. Ja me olimme kuitenkin tehneet työtä Hirschin tarkistusten pohjalta. Ja mielestäni kyseessä on hyvin arkaluontoinen aihe ja meillä on mietintö, johon on koottu vaatimuksia, jotka eri kollegat ovat tehneet ja olemme laatineet useita kompromisseja. Eli en nyt haluaisi lisätä tähän mitään ja olen pahoillani, mutta halusin vain tämän ottaa vielä esille. Ja sitten, mitä tulee tähän mietintöön, haluaisin kovasti kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tämän laatimisessa mukana. Sihteeristöä haluaisin kiittää sen antamasta tuesta Stefanita ja Dizulita Ja ennen kaikkea, kun ajatellaan tällaista arkaluontoista aihetta, joka liittyy alaikäisten suojeluun ja heidän osallistumiseen digitaalimaailmassa. Meidän pitää valvoa myöskin ihmisarvoa ja niitä mahdollisuuksia, että voi käyttää internetiä turvallisesti. Meidän täytyy katsoa, mitä arvoja tässä on nyt vaakalaudella, ja mielestäni olemme tehneet hyvää työtä. No tässä nyt kukaan ei saa puheenvuoroa paitsi esittelijä. Me aloitamme me aloitamme äänestyksen. 65 puolesta. monsieur. Keskustelu ei enää käydä, vaan nyt äänestetään. Siis minä en tunne teitä, en ole koskaan nähnyt teitä. Siis nyt on äänestys, minulla on puheenvuoro. No, sepä hyvä. Jos olette meppi niin kuin minä ja olette kulttuurivaliokunnassa, niin tulkaa ajoissa. No niin. Nyt minulla on puheenvuoro ja äänestys alkaa. Tarkistus 65 puolesta. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan vielä kerran 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72, 75 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 78 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Niin, siis anteeksi, 70 raukeaa, eli kompromissi kaksi seuraavaksi Siis kompromissi kaksi vai ei? Kyllä, kompromissi kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.15 hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 96 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 98 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 102. Äänestys päättyy. 15.13 hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta 116, ai anteeksi, 116, kaikki muu raukea. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta 123? Aha, niin, siis tämä on hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 157 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 162 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 164 äänestys päättyy. 17.10 hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 ja 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta. Aha, anteeksi niin. 176 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.11 hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Yksitoista Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta 43 anteeksi, sano aikaisemmin minulle. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten libe yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 4 puolesta puolesta tyhjä, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta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 Äänestys päättyy. Kaksikymmentä. kolme ja sitten viisi tyhjää. Paljon onnea Rova Kostalle. Onneksi olkoon. Grazie tutti, grazie Kiitoksia kaikille, kiitoksia puheenjohtaja. To the next. No niin. Me pääsemme seuraavaan mietintöön, missä se onkaan. Wir kommen zu Punkt 8 der Tages... Pääsemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Herra Boriksen mietintö audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano. Edustaja Boris, te saatte puheenvuoron. Voitte kertoa nyt ideoistanne, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo. E, szanowne panie, szanowni panowie. Czy... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, valiokunnan jäsenet. Kyseessä on ensimmäinen näkemysten vaihto audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Kyseessä on yksi tärkeimmistä lainsäädäntöasioista, joita valiokunta on työstänyt oikeastaan nyt jo kahden vuoden ajan. Haluaisin muistuttaa kaikille, että edellinen tarkistus tapahtui vuosina 2005-2007, ja silloinhan kävi niin, että audiovisuaalisen median lähentyminen ja sisällön välittäminen erilaisilla alustoilla oli todellisuutta. Tarkoitus oli siis ottaa käyttöön tällaisia ei-lineaarisia palveluita. Tässä oikeastaan taustaa sille, miksi aiheesta nyt keskustellaan. Artikla 33 mahdollistaa sen, että voimme arvioida direktiivin täytäntöönpanoa Valitettavasti viivästystä on tapahtunut kutakuinkin puolen vuoden ajan, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole voineet täytäntöönpanna direktiiviä ainakaan täysin. 23 jäsenvaltiota on sitä täytäntöön pannut, mutta tiettyjä ongelmia on havaittu esimerkiksi Belgiassa ja Puolassa nimenomaan täytäntöönpanon osalla. Tämä prosessi varmaankin saadaan varsin nopeasti kuitenkin päätökseen, koska komissio hanketta viimeistelee. Meillä on nyt tässä käsissämme hyvin merkittävä väline. Direktiivi keskittyy oikeastaan kahteen seikkaan. Täytäntöönpano, jonka tarkoitus on totta kai päästä eroon rikkeistä ja rikoksista. Oli yksi päätarkoituksia. Totta kai myös tiedon saanti oli tärkeä tavoite, mutta meidän näkökulmastamme tärkeää on se, että eurooppalaiset arvot, jotka sisältyvät audiovisuaalisiin teoksiin, saavat huomiomme. Toisessa osassa tätä direktiiviä sitten arvioidaan uusien audiovisuaalisten palvelujen näkökulmasta. Haluan nimenomaan keskittyä tähän osaan. Kyse on hybriditelevisiosta ja siitä, minkälaisia haasteita me kohtaamme tällä alalla nykymaailmassa. Kyse on myös muista palveluista, jotka liittyvät siihen, miten näitä palveluja voidaan käyttää, miten voidaan käyttää tilauspalveluja, tilaussisältöjä ja niin edelleen. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Ensinnäkin haluamme tuoda esille myönteisiä seikkoja tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Kyseessä on jonkinlainen vallankumous. Euroopan unionissa todella audiovisuaaliset sisällöt voivat liikkua vapaasti ja rajattomasti. On aivan oikein todeta tänään, että lähetystoiminnan harjoittajat voivat nauttia vapaudesta. Ei tarvitse esimerkiksi hakea lisenssejä, lupia lähetystoiminnan harjoittamista varten. Eli vallitsee vapaa liikkuvuus. Minusta direktiivi on ollut järkevää ja se todella toimii. Sanonpa vielä muutaman sanan tiettyjen määräysten täytäntöönpanosta, jotka liittyvät alaikäisten suojeluun, lastensuojeluun. Ensinnäkin haluaisin korostaa tiettyjä johtopäätöksiä, joita komissio on meille esittänyt. Median vapaus ja moninaisuus on säilytetty. Se on ensinnäkin keskeinen johtopäätös. Voidaan myös sanoa, että kun kyse on suojautumiselta vihaan yllyttämistä vastaan, rasismilta ja niin edelleen, jotka ovat keskeisiä elementtejä, jotka pyrkivät nimenomaan tähän suoja-aspektiin. Tästä mielestä direktiivi toimii, tässä mielessä direktiivi toimii oikein hyvin. Ranskassa oli tapaus, jossa Al-Aqsa-kanava lähetti, välitti antisemitististä materiaalia. Ja Eutel-satelliitti oli tässä välityskanavana. Sitten kävi niin, että tämä lähetystoiminta keskeytettiin ja, ja tässä todella direktiivin toiminta ja sen toiminnan onnistuminen näkyy konkreettisella tasolla. kun ajattelemme nimenomaan nuoria, lapsia, yksilöitä ja heidän suojelemistaan vaaralliselta sisällöltä, niin direktiivi todella on toiminut. No sitten, jos siirrymme keskustelemaan audiovisuaalisen sisällön saatavuudesta. Tässä on tapahtunut parantumista, kun ajattelemme niitä henkilöitä, joilla on jonkinlainen este tai haitta – Esimerkiksi heikkonäköiset, huonokuuloiset tulevat kyseeseen. He ovat nyt paljon paremmassa tilanteessa. Heillä on paljon parempi, paljon helpompi saatavuus, kun ajattelemme erilaisia audiovisuaalisen sisällön muotoja. Tässäkin mielessä direktiivi on toiminut varsin hyvin. Direktiivi takaa myös tiettyjä oikeuksia, tarjoaa tiettyjä oikeuksia kun ajattelemme pääsyä tiettyihin sisältöihin. On esimerkiksi sosiaalisesti tärkeää sisältöä, jotka tietyissä maissa ovat äärimmäisen tärkeitä. Esimerkiksi urheilutapahtumat ovat tällaisia. Belgiassa ja Isossa Britanniassa päätettiin, että UEFA ja FIFan otteluiden lähetystoiminnan pitäisi toteutua sillä tavalla, että kaikki voivat seurata näitä otteluita. Katsottiin, että tämä on sellaista sisältöä, joka on todellakin tärkeää katselijoiden näkökulmasta ja se haluttiin saattaa kaikkien katselijoiden saataville – kun ajattelemme valiokuntamme työsarkaa, niin todellakin voimme sanoa, että meidän näkökulmastamme direktiivi on toiminut hyvin. Direktiivissä on määräyksiä esimerkiksi vähimmäisrajoista, minimirajoista, jotka liittyvät ohjelmien lähetystoimintaan Euroopassa – kun pyritään edistämään kulttuurisen sisällön välittämistä, niin tästäkin näkökulmasta direktiivi toimii hyvin. Lähetystoiminnan harjoittajien täytyy käyttää tietty prosentti lähetysajasta äh, kulttuuristen sisältöjen välittämiseen tiettyjen itsenäisten lähetystoiminnan harjoittajien toimesta – Kyseessä ovat eurooppalaiset teokset, eurooppalainen sisältö, joita on, jota on noin 62 prosenttia ollut lähettämistoiminnasta vuonna 2008. Direktiivi tarjoaa meille välineen, jonka kautta voimme ottaa käyttöön tällaisen minimikiintiön eurooppalaisen sisällön välittämiseksi, eurooppalaisten ohjelmien välittämiseksi. Nämä prosenttiosuudet ovat varsin järkeviä. Mikä sitten on johtopäätös? Me olemme voineet suojella eurooppalaisia markkinoita, kun ajattelemme kulttuurisisältöä, eurooppalaista kulttuurisisältöä ja kulttuuriteoksia. No sitten toinen äh, seikka taakka on mainospalat, mainospätkät. Direktiivissä määritellään selkeästi tällaiset mainospalat. Me tiedämme, kuinka vaikeata on suojella kuluttajia tietyn tyyppisiltä suuntauksilta televisiossa, tietyn tyyppisiltä mainospaloilta. Kun katselee vaikkapa elokuvaa, niin taukoja on tuon tuostakin on erilaisia kaupallisia viestejä siinä välissä. Nyt on määrätty, että vain 12 minuuttia tällaista kaupallista viestintää saa sisältyä tuntiin lähetystä. Valtaosassa jäsenvaltioita valitettavasti näitä rajoja on rikottu. Televisio on rikkonut näitä rajoja, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon on sallittua lähettää kaupallista viestintää, mainospaloja. Kuitenkin tarkoitus on suojella kuluttajia liialliselta mainonnalta. Tämä on edelleenkin validi tavoite. 12 minuutin raja on tullut usein rikotuksi useitten toiminnanharjoittajien toimesta – Totta kai mainoslobby on vahva ja siellä yritetään monenmoista konstia, jolla voitaisiin tämä 12 minuutin raja ylittää per tunti. Näin on käynyt monissakin jäsenvaltioissa. No sitten seuraavaksi siirrymme laadun arviointiin. Direktiivissä on tiettyjä välineitä, joiden tarkoitus on mahdollistaa alaikäisten suojelu liialliselta mainokselta, liian, liialliselta mainonnalta. Tällä välineellä me voimme myös seurata tilanteen kehittymistä. Esimerkiksi alkoholimainonta on varsin vähäistä. Suurimmillaan noin 3 prosenttia, liikutaan noin 0,8-3 prosentin määrässä. Mutta direktiivissä on myös oma osuutensa, jossa nimenomaan pyritään suojelemaan meitä tietyn tyyppiseltä mainonnalta, joka on äärimmäisen haitallista lapsille. Tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön vieläkin tiukempia sääntöjä. Viidessä jäsenvaltiossa on muun muassa kiellettyä esittää kaupallista viestintää lastenohjelmien yhteydessä – Tästä syystä sanoisin, että yleisesti direktiivi on hyvä keino suojella lapsia toi, sellaiselta sisällöltä, jota emme toivo heille välitettävän, koska lapset ovat hyvin vaikutusalttiita mainonnan edessä. Tässä mielessä direktiivi on kyllä täyttänyt tavoitteensa ja tarjoaa meille mahdollisuuden suojella alaikäisiä haitallisilta vaikutukselta. Seuraavaksi muutama seikka, muutama hieman arkaluontoisempi seikka. Noin kansallisesta näkökulmasta analysoineet mainoksia, niin sukup sukupuoleen tai kansallisuuteen liittyvät hyvin stereotyyppiset käsitykset tai kuvat on sisällytetty noin 20-30 prosenttiin mainoksista. Mainokset pitkälti pohjautuvat stereotypioihin, koska siinä päästään paljon onnistuneemmin ikään kuin kuluttajan mieleen. Tässä mielessä direktiivi voisi toimia jonkinlaisena vartijana tai poliisina, niin että se hieman muistuttelee meitä siitä, mikä on laillista, mikä ei ole laillista, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei saisi tehdä. Meidän pitäisi jatkossakin seurata näitä kysymyksiä, koska mainosten stereotypioita todellakin käytetään yleisesti. Minusta direktiivi täyttää tavoitteensa, tarkoituksensa, kun ajattelemme tätä suojeluelementtiä, mutta ei se tarkoita sitä, että seuranta täytäntöönpanon suhteen voitaisiin lopettaa. Sitten itsesääntely tässä direktiivissä, sekin on tärkeä elementti. On useita muotoja, joita voidaan käyttää, kun pyrimme suojelemaan katselijoita, kuluttajia, erityisesti nuoria ja lapsia. esimerkiksi vaikkapa paljon rasvaa tai sokeria sisältäviltä tuotteilta pyrimme heitä suojelemaan. Esimerkiksi pyrimme estämään tietyt mainokset, jotka edistävät sellaisia tuotteita, jotka eivät sovellu lapsille. Direktiivin arviointi, joka on nyt siis noin puoli vuotta myöhässä, kun ajattelemme median moninaisuutta ja sitä, miten voimme edistää eurooppalaista audiovisuaalista sisältöä eurooppalaisessa lähestystoiminnassa. Kaikki tämä johtaa meidät oikeastaan myönteisiin johtopäätöksiin. Meidän täytyy tämän välineen kautta välittää hyvin selkeät viestit eteenpäin Euroopan parlamentista. Ja pitäisi säilyttää tämän direktiivin keskeiset elementit. Tässä mielessä en ole havainnut mitään erityistä seikkaa, joka vaatisi vakavaa tarkistusta, vaan jäsenvaltiolta pikemminkin pitäisi vaatia sitä, että direktiivin kaikki aspektit todella täytäntöön pannaan asianmukaisesti. Ja hyvin vastuullisesti pitäisi sitten myös seurata sitä, mitä on tehty. Direktiivin vaikutus uusiin teknologioihin, ajattelen tässä nimenomaan hybriditelevisiota, sekin on hyvin tärkeä ulottuvuus. Direktiivi laadittiin teknologisesti neutraaliksi niin, että voitaisiin huomioida kaiken tyyppinen audiovisuaalinen palvelutarjonta. Kollega valmistelee erillistä mietintöä hybriditelevisiosta. Ja tänään tällaiset lineaariset palvelut on tulkittu lain näkökulmasta paljon tiukemmin. Sitten tällaisia epälineaarisia palveluja tulkitaan hieman vapaammin. Kuitenkin pitäisi olla tietoinen siitä, että kyseessä ovat oikeastaan kaksi eriävää todellisuutta. Nämä tyypit ovat hyvin poikkeavia toisistaan. Tällä hetkellä muutos on valtava näissä epälineaarisissa tyypeissä. Niis, niitä aspekteja, jotka jo alussa nostin esille, täytyy korostaa jatkossakin ja täytyy varmistaa, että uutta teknologiaa voidaan käyttää. Ja totta kai täytyy kehitystä hyvin tarkasti seurata hybriditelevision osalta ja sitä, miten nämä uudet palvelut vaikuttavat direktiivin täytäntöönpanoon. Kaiken kaikkiaan katson, että Euroopan parlamentille on tässä tarjottu hyvä väline. Jatkossakin direktiivin seurantaa täytyy jatkaa. Tämä on yleisesti siis hyvä direktiivi. Nyt tarvitaan sitä, että varmistamme täytäntöönpanon kautta Euroopan unionin. Varmaankin jatkossa sitten kuulemme kommentteja, havaintoja siitä, mitä minä olen esittänyt. Varmasti tässä riittää meille keskustelun aiheita, kun aiheena on direktiivin täytäntöönpano. Kiitos. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Boris. Kiitoksia, Boris, tästä yleiskatsauksesta. Petra on pyytänyt puheenvuoroa ja hän sai ensimmäisen puheenvuoron. Ole hyvä. Niin, paljon kiitoksia. Kiitokset Piotr myöskin tästä mietinnön esittelystä. Komission raportti kyllä selvästi osoittaa sen, että tämä TV ilman rajoja direktiivin muuttaminen näihin tähän audi, audiovisuaaliseen puoleen on kyllä ollut oikea askel ja tässä on löydetty myöskin oikea väline. Tässä on ollut monia asioita, joita on ollut tarpeen, tarpeen säännellä, mutta myöskin kun ajatellaan audiovisuaalisia medioita, niin niiden erityinen merkitys yhteiskunnalliselle kehitykselle, medialle, viestinnän vapaudelle ja niin poispäin on ollut merkittävää. Ja tästä syystä tämän mietinnön tulisi myöskin rohkaista meitä että tästä direktiivistä tulee sopiva myöskin tulevaisuutta ajatellen. Meidän täytyy vielä, no olette samaa mieltä siitä, että direktiivi kyllä toimii suurimmaksi osaksi, mutta meidän täytyy tarkastella tuota mainontaosuutta aivan erityisesti. Tässä kyllä näitä määräyksiä hyvin luovasti sovelletaan. Tietyt mainonnan muodot tulkitaan sillä tavalla, että ne eivät enää ole tuon direktiivin mukaisia. Ja tästä syystä, kun ajatellaan nyt hybriditelevision tulevaa kehitystä, niin meidän täytyy hyvin tarkasti katsoa, millaisia määräyksiä meillä on millekin osa-alueelle ja missä kohdin mahdollisesti täytyy hiukan juusteerata vielä. Varmastikin suuri haaste tulee olemaan uusien mainonnan muotojen kehittäminen, ja sen, siitä kiinni pitä, pitäminen, että nämä ovat direktiivin mukaisia. Meidän täytyy myöskin ajatella tätä hybridi-TVtä erittäin tarkasti, koska me tiedämme, että uusi tekniikka äh, tarjoaa myöskin uusia mahdollisuuksia klassisen äh, TVn suhteen ja täytyy katsoa, että millaisia tarpeita meillä on siltä osin. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että kun ajatellaan tekniikan kehittymistä, niin meillä täytyy olla myöskin medialle sopivia määräyksiä, sääntelyä, eikä kaikkea tulisi tulevaisuudessa tehdä tuollaisen sähköisen kaupankäynnin direktiivin tai jonkun kaupankäyntioikeuteen liittyvän direktiivin kautta, vaan meillä, meidän täytyy ottaa tämä erityinen luonne huomioon. Ja näin ollen täytyy olla myöskin oma direktiivi tulen itsekin ottamaan omassa mietinnössäni monet asiat vielä huomioon, koska tässä on kyllä koko joukko haasteita, joita meidän tulisi tarkastella. Ja meidän täytyy toimia myöskin melko nopeasti, koska muuten tässä on olemassa se vaara, että tietyt, että meillä on tiettyjä käytänteitä, sitten kun me näemme, että sellaisia on ja millaisia vaarauksia tällä esimerkiksi on viestinnän vapaudelle tai tiedottamisvapaudelle, niin sitten on mahdollisesti jo liian myöhäistä. Joten meidän täytyy nyt todellakin nopeasti pohtia hiukan sitä, miten tätä direktiiviä täytyy kehittää eteenpäin myöskin hybridi-TVn kehityksen myötä. Ja täytyy myöskin pitää kiinni siitä, että tiedottamisvapaus on taattu ja nuorisoa on edelleenkin suojeltava ja tietyt mainontaan liittyvät säännöt ja määräykset täytyy voida edelleenkin taata. Uskon, että tämä tulee olemaan varmasti suuri haaste, mutta kuten sanottu, meidän täytyy toimia melko nopeasti, nopealla tahdilla, niin että me todellakin voimme nähdä kehityskulut ja sitten teemme sopivia määräyksiä tähän. Olen kiitollinen siitä, että hyvin selkeästi sanoitte sen, että se direktiivi, mikä meillä nyt tällä hetkellä on, on kyllä toimiva, mutta on yhtä lailla selvää, että meidän täytyy tässä pysyä kehityksen mukana ja täytyy ottaa huomioon uudet kehityskulut juuri hybridin TVn kohdalla. Ja tässähän nyt on tarkoitus pitää kuulemismenettely täytyy tässä ottaa mukaan ja kun ajatellaan tätä sääntelyn tarvetta, niin se on otettava tälläkin alalla huomioon. Uskon, että tämä mietintö ja myöskin tämä minun valmistelemani oma-aloite mietintö, niin ne kyllä täydentävät toisiaan hyvin. Ja todella odotan myöskin jatkokeskustelujamme tämän asian puitteissa. Kiitoksia. Jatkan nyt tästä ja kiittäisin nyt Vuorista tässä vaiheessa. Muistan vielä, kun keskustelimme tästä direktiivistä ja yhtäältä sanoisimme, että me haluamme keskittyä sisämarkkinoihin, me haluamme uudistaa näitä TV-käytäntöjä audiovisuaalisessa ympäristössä, koska haluamme edistyä ajan myötä ja näitä täytyy tietysti myös tehdä. Mutta samalla sisämarkkinoiden ohella pitää katsoa rajat ylittäviä kysymyksiä ja yritimme keskittyä myöskin kilpailukysymyksiin ja miettiä tiettyjä suojelulausekkeita. Eli mitä tulee esimerkiksi vihan lietsomiseen tai mainonnan sääntelyyn. Eli täytyy katsoa, miten sitten sisämarkkinoilla voidaan toimia ja kulttuuripoliittisesti myöskin toimia oikealla tavalla. sitten pari kommenttia. Yleisesti olen samaa mieltä Petra Kamaertanin kanssa siitä, että direktiivi pitää olla sellainen, että toimii myöskin tulevaisuudessa. Se ei ole nyt täysin vanhentunut, mutta sitä pitää kuitenkin mukauttaa. Ja myöskin tämä oma aloitemietintö Connected TV, eli kun ajatellaan näitä ei-lineaarisia tarjouksia tai internettarjouksia ja sitten lineaarisia tarjouksia, eli meidän täytyy poliittisesti miettiä näitä asioita ja käsitellä niitä yhdessä täällä valiokunnassa. Näitä kahta maailmaa ei voi enää erittää, eli mietintöäkään ei pidä erittää, vaan tämä viesti täytyy yhdistää. Ja kun on tällaista erilaista sääntelyä, niin kuin tällä hetkellä on internetissä ja perinteisessä televisiossa, niin täytyy katsoa, miten tätä asiaa nyt käsitellään. Tietysti voidaan sanoa, että lineaariset palvelut edelleenkin liittyvät ohjelmien muokkaamiseen, ja sitten internetissä taas ei ole samanlaista massamedialuonnetta, vaikkakin hyvin monet nuoret ja muutkin, jotka käyttävät internettiä. Tämä ei täytä tätä klassista määritelmää. Eli tässä nyt on, tästä nyt ei päästä eroon tästä ongelmasta, mutta tässä kuitenkin täytyy toimia ylhäältä alaspäin. Eli tämä on nyt se ratkaiseva poliittinen kysymys. Ja siihen nyt mitään lopullista vastausta ei ole. Eli me nyt haemme vielä näitä vastauksia. Eli ensinnäkin meidän täytyy myönteisesti arvioida tätä direktiiviä, kun ajatellaan tavoitteitamme, mutta tässä on myöskin huomattavia ongelmia. Eli täytäntöönpano ei ole kaikkialla ollut hyvää, ja sen valtioissa on toimittu eri tavalla. Meillähän on vain vähimmäisstandardeja, koska mitään muuta ei pystytty sääntelemään, niistä ei päästy yksimielisyyteen. Jotkut menevät taas näiden standardien yli. Ja itse asiassa se, mitä Petra juuri sanoi ja myöskin Boris, Eli mehän sääntelemme nyt jotain, esimerkiksi tämä 12 minuuttia per tunti. Se nyt ei kaikkia kiinnosta, eli jollain tavalla täytyy katsoa tätä valvontaa. Ja esimerkiksi Saksassa on instituutti, joka katsoo, mitä tehdään. Eli kun katsotaan itsesääntelyä, niin meidän täytyy miettiä, mitä me haluamme, ja meidän täytyy katsoa sitä, millaisia poliittisia päätöksiä sitten tehdään. Sitten median monimuotoisuus sekin on aihe, joka meitä kiinnostaa, medioiden keskittyminen. No, meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa näitä asioita, kun neuvottelemme näistä asioista, eli millä tavalla otamme kantaa näihin asioihin ja miten esimerkiksi kansallisvapauksien valiokunnan kanssa tätä asiaa viedään eteenpäin. Sitten vielä yksi asia. Te puhuitte tästä akka-esimerkistä ja antisemitismisistä sisällöistä ja että Eutelsat on huolehtinut siitä, että tällaisia ohjelmia ei enää lähetetä. Se on minusta oikein, mutta samalla tiedän, että Oitelsat esimerkiksi Kiinan suhteen on tehnyt politiikkaa. Kyse ei ole antisemitistisistä, vaan demokraattisista sisällöistä, joita on estetty, ja se ei ole taas hyvä asia. Eli meidän täytyy todellakin katsoa, millaista sääntelyä nyt vaaditaan. Eli mitä todellakin yhteiskunnallisesti halutaan, mutta ei voi olla erilaisia sääntöjä esimerkiksi Iranin tai Kiinan suhteen, Siellähän on autoritäärisiä diktatuureja. Eli tätä politiikkaa täytyy sitten vähän mukauttaa sinne. Ja tämä on myöskin sääntelypolitiikkaamme tavoite, eli meidän täytyy selkeästi määritellä, mitä voidaan hyväksyä, mitä ei. No sitten Kosta saa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Levo, ähm, Halusin kovasti kiittää Borisia. Hän on ottanut esiin hyvin keskeisiä kohtia tästä komission raportista ja kolme asiaa. Ensinnäkin on ihan oikein sanoa, että kokonaisuudessaan direktiivi, direktiiviä voidaan soveltaa jäsenvaltioissa ja ottaa huomioon perusperiaatteet. Mutta ehdottomasti meidän täytyy päivittää direktiiviä, kun katsotaan mediaa ja kaikkia uusia median muotoja, joista tekin äsken puhuitte. Ja minusta vaikuttaa, että kun otetaan, miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioihin, myöskin minun jäsenvaltioni, niin siellä ollaan hyvin tarkkoja tietyistä asioista. Median monimuotoisuus, esimerkiksi Unkarissa, Unkarin tapaus on mainittu tässä mietinnössä samoin Italia, ja nehän ovat hyvin merkittäviä tapauksia siinä mielessä, että on, kun on vaikka näitä antitrust-kysymyksiä, niitä ei ole arvioitu ihan loppuun asti. Ja sitten median keskittyminen, se ei liity pelkästään valtioon keskittymiseen, vaan myöskin mainoksiin, joita televisiossa on. Eli ehkä meidän pitää paremmin selvittää tiettyjä kohtia sen suhteen, miten tätä direktiiviä voidaan tulkita, koska jos jokin asia ei toimi, niin sitten on hyvin vaikea usein ottaa esiin jos periaatteet eivät ole kovin selviä. Sitten riippumattomat ammatinharjoittajat. Komission asiakirjassahan tästä on puhuttu ja mehän tiedämme, että televisio lähettää tiettyä, e- tietyn määrän eurooppalaista tuotantoa sekä kansallista että muuta eurooppalaista tuotantoa. Ja sitten voitoista 10 prosenttia investoidaan riippumattomiin tuotantoihin. Ja kun on yhteistuotantoa riippumattomien tuottajien kanssa, esimerkiksi Italian tapauksessa, niin silloin ostetaan kaikki oikeudet ja ikuisiksi ajoiksi. Ei, eli ei ole mitään sääntöä, jonka mukaisesti voitaisiin luovuttaa kaikki nämä oikeudet. Eli miten näitä sitten lähetetään tai myydään näitä tuotteita, tai myöskin eurooppalaisten ohjelmien kohdalta täytyy katsoa, kuinka paljon on eurooppalaista tuotantoa lähetetty tv Ja nämä eivät nyt nämä perheet eivät nyt puutu direktiivistä, mutta niitä pitää kuitenkin hiukan selventää myöskin meidän mietinnössämme, Borisin mietinnössä, ja täytyy vaatia, että näitä asioita vielä selvennetään paremmin. No sitten mainonnasta vielä. No kaikki maat lähettävät enemmän mainoksia kuin 12 minuuttia per tunti, mutta mainoksia on myöskin lähetetty epäsuoralla tavalla ja hyvin tehokkaalla tavalla. Ja tällä tavalla tätä aikaa voidaan käyttää hyväksi ja sitä ei voi erottaa eikä havaita mainoksena. Eli esimerkiksi tässä Espanjan tapauksessa on puhuttu näistä epäsuorasta mainonnasta. Ja sitten vielä yksi asia. En tiedä, onko direktiivissä puhuttu tästä, ehkä Boris voi kertoa tästä, mutta meidän täytyy tätä tarkastella. Eli yksi asia, joka on mielestäni erittäin kielteinen. Eli ne, jotka lähettävät näitä mainoksia, niistä tulee myöskin rahoittajia. Ja Italian lainsäädännössä tämän kiellettyä, mutta tämä on kuitenkin hyvin yleistä nykyään. Eli onko tämä mahdollinen raja, joka voidaan vetää direktiivin puitteissa. Sitten vielä syrjintä. No, miten nyt sanoisin, näitä asioita ei paljon kyllä valvota Euroopassa, eikä niitä torjuta juurikaan. Ja meidän pitää edistää sääntöjä ja meillä pitää olla myöskin hallintoa ja organismeja, jotka edustavat käyttäjiä ja joilla voisi olla jonkinlainen lisärooli näissä auktoriteettikysymyksissä. Sitten kun puhutaan televiestinnästä, meidän ehkä pitäisi kuunnella käyttäjiä, koska heillä on varmaan jotain sanottavana meille. Eri maiden televiestintäviranomaiset voisivat kertoa meille, aiotko he kuunnella käyttäjiä vai onko sitten suunnitteilla tämän mietinnön yhteydessä, no en tiedä onko komissio tekemässä jotain, mutta meidän pitää katsoa kuitenkin, millä tavalla tätä direktiiviä on pantu täytäntöön. Kiitos. Okay. Mr. Boris, do you would like to talk? And then I invite the commission. Äh, edustaja Boris, haluatteko ottaa puheenvuoron sitten komissio, mutta ehkä ensin edustaja Boris. Chciałbym podziękować wszystkim moim koleżankom za Haluaisin kiittää kaikkia kollegojani hyvin mielenkiintoisista ja hyödyllistä kommenteista. Nämä mietinnöt varmastikin tulevat olemaan johdonmukaisia ja vastaavat myöskin tulevaisuuden haasteisiin niin että ne tekniikat, jotka ovat nyt hyvin vahvoja, voisivat myöskin toimia johdonmukaisesti lainsäädännössä. Totta kai meidän täytyy myöskin olla vastuullisia me varmasti kaikki muistamme Aktan tapauksen. Meidän tehtävämme on tarjota minimistandardeja mutta meidän täytyy suojelulle, mutta meidän täytyy myöskin toimia vastuullisesti ja mitä tahansa me nyt sitten ehdotammekin, niin ei tässä liikaa tulisi protestoida, mutta meidän täytyy vastata haasteisiin, varsinkin mitä tulee hybridi-TVhen. Sitten se, mitä täällä sanottiin valvonnasta, niin sekin on tärkeää. Euroopan komissio ja myöskin kansalliset sääntelijät voisivat ehkäpä ajatella joitakin käytännesääntöjä, parhaita käytänteitä, mainonta-aikaan liittyviä rajoituksia ja myöskin nämä syrjintään liittyvät kysymykset tai seksistiset sisällöt kuuluvat tähän nämä markkinat ovat hyvin kaupallisia. Ja meidän pitäisi myöskin puhua selvästi kaikista näistä asioista. Varsinkin kun ajatellaan pluralismia ja monopolien keskittymistä, niin meidän täytyy ottaa nämä kaikki asiat huomioon mietinnöissämme. Paljon kiitoksia kommenteistanne ja luotan siihen, että jatkamme yhteistyötämme tämän asian puitteissa. Kiitos. Thank you, Mr. Now I... Kiitoksia, herra Boris. Nyt haluaisin pyytää sitten Euroopan komission edustajia Andel Tuoria ja Marse Bulonia käyttämään puheenvuoron. Rova de Tuore ensin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä, kiitos parlamentin jäsenille. Suuri mielenkiinto osoittaa, että Tämä aihe on hyvin tärkeä ja tämä on ensimmäinen raportti oikeastaan, jonka komissio on esitellyt neuvostolle ja parlamentille. Te teitte erinomaisen yhteenvedon tästä aiheesta. En lähde toistamaan sitä, mitä olemme jo kuulleet, mutta kenties vielä nostaisin esille tiettyjä seikkoja, jotka ovat meidän pohdinnoissamme olleet mukana. Ja kenties vielä voin täydentää tiettyjä tietoja, tiettyjä seikkoja, jotka nousivat esille. Niin kuin selititte, Tämä kertomus koostuu kahdesta osasta. Ja oikeastaan se on myös selvittämässä sitä, miksi tämä viivästys tapahtui. Me kehitämme uusia palveluita ja tämä vaati hieman lisäpohdintaa verrattuna alkuperäiseen aikataulutukseen. Todellakin meillä on kaksi osaa. Ensinnäkin tällainen takautuva osa, jossa pohditaan kautta 2009-2011 ja toisaalta taas eteenpäin katsova osa, jossa arvioidaan uusia medioita sekä teknologista kehitystä jatkossa. Tämä takautuva osa on sellainen, että äh, niin kuin muistamme, direktiivi on sisämarkkinadirektiivi, joka pyrkii takaamaan tuotteiden ja sisältöjen vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla. 89 tuhatta palvelua meillä on tällä alalla. Todella markkinat kukoistavat ja tämä on varsin huomattava taloudellinen ala. Tämä täytyy muistaa silloin, kun yleisesti keskustelemme direktiivin täytäntöönpanosta. Tässä välissä täytyy muistaa myös harmonisointi ja subsidiariteetti siinä mielessä, että totta kai direktiiviin liittyy sisämarkkinaulottuvuus, koska se on nimenomaan sisämarkkinadirektiivi, mutta on myös tiettyjen yhteiskunnallisten arvojen suojelua, jota lainsäätäjä on halunnut korostaa. Esimerkiksi äh, vihan yllyttämisen kielto sekä alaikäisten suojelu. Komissio nimenomaan toimii roolinsa mukaisesti perussopimusten vartijana. Ja tämä Al-Aqsa-esimerkki osoittaa sen, miten olemme toimineet komission suunnasta Ranskaa kohtaan. Al-Aqsa-kanava kuului Ranskan lainsäädäntö, lain, lainkäyttöalueeseen. Kuitenkin kyseessä oli satelliitti, joka toimi Euroopassa ja näin ollen tämä kuului myös eurooppalaiseen lainkäyttöalueeseen ja näin ollen myös meidän vastuualueeseemme. No sitten kun määritellään sisältöjä, kiellettyjä ja äh, sallittuja sisältöjä, niin tämä ei kuulu meille, vaan äh, jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin niin, että ne itse voivat määritellä, mikä on sallittua, mikä on laitonta, mikä on esimerkiksi yllyttämistä vihaan. He itse määrittelevät sen, mikä on sellaista sisältöä, joka yllyttää vihaan. Mutta Ranskan osalta tässä ei ollut mitään epäilystä, että sisältö todellakin yllytti vihaan. Kyse on siis sisämarkkinadirektiivistä. On myös tiettyjä poikkeusmahdollisuuksia, jotka nostettiin esille oikein hyvin. Ja sit sitten viimeisenä seikkana nämä kaupalliset viestit. Komissio on tehnyt hyvin merkittävää tarkkailuseurantatyötä kaupallisen viestinnän osalta. Olemme käyttäneet riippumatonta konsulttia ja konsultti toteuttaa seurantaa ympäri vuorokauden kahden kuukauden ajan mukana on noin 3-5 kanavaa ja huomattava määrä mainoksia, jotka sitten analysoidaan. Tähän seurantaan kuuluu se, että tiettyjä rikkeitä on havaittu laadun näkökulmasta ja tiettyä uuden tyyppistä kaupallista viestintää on havaittu. Sellaista on syntynyt ja se nostaa esille kysymyksen laillisuudesta ja kaupallisten käytäntöjen sopivuudesta, asianmukaisuudesta. Komissio aikoo päivittää äh, tulkinta tiedonantoa näiden kaupallisten viestien suhteen vuonna 2013. Näin sitten tutkimme, miten tällaisiin uusiin käytäntöihin voitaisiin puuttua ja ottaa huomioon realiteetit tällä alalla. Kun ajatellaan kaupallista viestintää, aivan oikein totesitte, että velvollisuus, joka kuuluu komissiolle lainsäätäjän haluamalla tavalla. Eli arvioimme sekä laadullisesti että määrällisesti mainospätkiä. Alustavat johtopäätökset löytyvät myös tästä kertomuksesta. Varsin vähän on, on ollut rikkomuksia laadun suhteen, mutta direktiivissä mainitaan tiettyjä seikkoja, jotka toistuvat tietyissä jäsenvaltioissa aika ajoin. Komission tarkoitus on tutkia sitten perusteellisemmin tätä kysymystä ja näitä käytäntöjä. Tätä siis aiomme tutkia hieman tarkemmin. Tässä oikeastaan tärkeimmät seikat, jotka liittyvät tähän takautuvaan osaan. Sitten eurooppalaisten teosten edistäminen, totta kai tämä on tärkeä osa kertomusta. Aivan oikein mainitsitte tämän. Ja sitten kun ajattelemme eurooppalaisten teosten edistämistä, niin meillä on paljon yksityiskohtaisempi kertomus, joka on juuri julkaistu artiklan 13, 16 ja 17 täytäntöönpanosta. No sitten eteenpäin katsova osa. Meillähän on edessämme yhä enemmän konvergenssia, on uusia muotoja, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Kun ajattelemme televisiota, jota siellä kotona katsotaan, niin täytyy muistaa, että on myös muita palveluita, joita syntyy niin, että on käytössä ikään kuin tällainen kakkostelevisio, kakkosnäyttö siellä kotona. Sillä voidaan käyttää toisen tyyppisiä palveluja yhtä aikaa, kun ykköstelevisiolla katsellaan vaikkapa televisiolähetystä. Tässä vaiheessa suhtaudumme avoimesti äh, näihin kysymyksiin. Komissio aikoo Kestää politiikan asiakirjan 2013 ensimmäisellä puoliskolla näistä kysymyksistä. Mm. Kiitokset komissiolle, joten mietintöluonnoksen saamme 18. joulukuuta. Ja sitten tarkoituksemme on äänestää 21. helmikuuta ensi vuonna. Toivottavasti sitten saamme kaikki nämä kinkiset kysymykset tähän mukaan sitten. Kiitokset, pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. keskustelu Daniel Vertenin, Renanta Koprivovan ja Elefteria Makrin kanssa. Kyse on Euroopan nuorisolle tarkoitetun Kaarle Suuripalkinnon 2012 voittajista. Tämä on, on viimeinen kohtamme esityslistalla. Eli kuulemme näiden kyseisten voittajien alustukset. Ja tämä jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008 yhdessä parlamentin ja yhteisen Charlemagne palkinnon jakajajärjestön kanssa. Tässä kyse on nuorista 16-30-vuotiaista, jotka edistävät eurooppalaista ja kansainvälistä ymmärrystä. Tässä Tarkoituksena on palkita sellaisia hankkeita, joita järjestetään yhteisesti eri jäsenvaltioiden välillä. Tässä 26 eri ehdokasta hanketta tarkasteltiin ja vähintään kaksi meppiä ja myöskin yksi edustaja kansallisesta nuorisojärjestöstä oli mukana jurussa. Minä en nyt tässä lue tätä kaikkea, mutta haluaisin kuitenkin toivottaa teidät sydämesti tervetulleeksi, siis kaikki voittajamme. Ja herra Daniel Vertan, joka sai kolmannen palkinnon, hän on Unkarista. Pyytäisin, että hän aloittaa ja muut sitten seuraavat. Annan puheenvuoron nyt teille, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, my name is Daniel Vertan and... Olen Daniel Verten ja esittelen täällä hankkeen, jonka nimi on Cycle Me Home, joka voitti kolmannen palkinnon. Ensin lyhyt esittely tästä hankkeesta ja sitten selittelen tämän hankkeen menestyksen. Ja Euroopan parlamentista on tässä ollut apua. Eli Cycle Me Home on dokumenttifilmihanke ja Kyse on eurooppalaisesta, joka Erasmus-kauden jälkeen palaa pyörällä kotiin ja ajaa Madridista pyörällä Budapestiin. Ensin katsoimme, että tämä matkaisi 2700 kilometriä, mutta viime kädessä se olikin 3284 kilometriä. Espanjan, Ranskan, Italian, Slovenian, Itävallan kautta Unkariin kesti 38 päivää tähän matkaan, mutta se sitten kuitenkin onnistui. Ja tietysti kuvasimme paljon materiaalia tällä matkalla. Filmiryhmä kuvasi koko ajan ja siinä oli kaksi jäsentä, kuvaaja ja minä itse, tuottaja ja ohjaaja. Ja meillä oli kaksi pääajatusta. Tietysti Halusimme tehdä elokuvan, mutta vielä tärkeämpää oli se, että halusimme luoda nuorten eurooppalaisten yhteisön ja näyttää heille, että asiat voidaan tehdä eri tavalla, jos on valmis toimimaan uudella tavalla. Eli haluaisin kertoa, että tämä ei ole mikään ympäristöhanke, vaikka tietysti siihen liittyy myöskin ympäristökysymyksiä. Kyse on hankkeesta, joka liittyy sukupolven, joka on tunnettu laiskuudestaan, eli minun sukupolveni. Eli me voimme kyllä toimia, jos meillä on hyvä syy. Me emme aja minkään aatteen tai esimerkiksi syöpätutkimuksen hyväksi, vaan ihan huvin vuoksi. Ja me emme ajattele mitään liikkeitä, me vain ajamme pyörällä nautinnon vuoksi. Mutta tietysti samalla monet nuoret eurooppalaiset saatiin liikkeelle. Ja nämä luvut tästä hankkeesta puhuvat puolestaan. Yli 150 000 ihmistä saatiin mukaan sosiaalisiin verkostoihin. Britanniassa, Puolassa, Espanjassa, Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa, Venäjällä, Brasiliassa ja tietysti Unkarissa näytettiin tämä elokuva. Ja nyt odottelemme festivaaleja, jotka ehkä esittävät sitten tämän elokuvan. Meillä on uusi tapa tehdä elokuvaa ja mielestäni se on aika mielenkiintoista, koska otimme yleisön mukaan koko tähän prosessiin. Tähän mennessä, kun kuvaa elokuvan, niin silloin yleisöä ei saatu mukaan, mutta nyt sosiaalisen median avulla se oli mahdollista. Me laitoimme nettiin videoita joka päivä, joten yhteisö tiesi, missä mennään, ja he pystyivät silloin keskustelemaan kanssamme tästä hankkeesta. Meillä oli sitten nettiyhteisö, joka halusi ajaa pyörällä, ja voin sanoa, että monet ihmisistä, joita tapasimme sosiaalisissa verkostoissa, innostuivat ja lähtivät ajamaan pyörällä. Tulevaisuudessa haluaisimme laajentaa tätä yhteisöä edelleen, koska me tunnemme vastuuta siitä, mitä olemme luoneet. Ja tämä Karle Suuri palkinto oli hienoa meille, koska olemme täysin itse toteuttaneet tämän hankkeen ilman mitään ilman rahallista tukea ei olisi ollut mahdollista toteuttaa tätä hanketta. Eli haluaisin kiittää kaikkia ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Kiitos. So that was the third Kiitoksia. Eli tämä oli siis kolmas palkinto, 2000 euroa oli palkinnon suuruus. Haluaisin, että kaikki kolme alustusta pidettäisiin tässä aluksi ja sitten, jos haluatte, voitte sitten esittää kysymyksiä. Nyt pääsemme sitten toiseen palkintoon. Tämä oli 3000 euron arvoinen ja tämä meni Eurooppa tekee koulun hankkeelle Tsekin tasavaltaan. Nuori nainen on tällä paikalla rouva Renata Koprivova. Hyvät naiset ja herrat, minä olen Renata Koprivova ja haluaisin mielelläni kertoa teille tästä hankkeesta Eurooppa tekee koulun Praha. No niin, aloitan uudestaan. Eli hyvät naiset ja herrat, minun nimeni on Renata Koprivova ja haluaisin mielelläni esitellä teille ohjelman Eurooppa tekee koulun Praha. Tämä ohjelma on mahdollistanut jo vuodesta 2008 Erasmus-opiskelijoille Prahan Kals-yliopistossa tavata tsekkiläisiä koululaisia kouluissa ja saada enemmän tietoa tsekkiläisestä koulujärjestelmästä. He valmistelevat vapaaehtoisen koulutushankkeen, jossa he esittelevät oman kotimaansa kulttuuria. Ja näin Erasmus opiskelijat, jotka usein ovat vain keskenään, heillä on mahdollisuus näin tutkia tuota maata, oppia tuntemaan sitä, vaikka he ovat vain lyhyen aikaa Tsekissä, ja voivat myöskin tseki, tsekiläisille koululaisille kertoa omista kotimaistaan. Ajatus on meidän kumppanimme, saksalaisen järjestön Europa Macht Schule, ja näin olemme sitten myöskin kääntäneet tämän kyseisen nimen tsekin kielelle. No, mikä ero meillä nyt on tuohon kumppanimme? Se on se, että nämä hankkeet kestävät kolme opetustuntia ja ne, useimmat niistä myöskin käännetään tsekin kielelle vapaaehtoistulkien avulla. Sitten kun ajatellaan tuota organisatorista puolta, Erasmus-klubi pitää siitä huolen – ja tämä Erasmus-klubi myöskin kertoo Erasmus-opiskelijoille sähköpostitse aina mahdollisuudesta valmistella tällaisia hankkeita. Ne opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita tästä, kertovat meille ajatuksistaan ja sitten nämä ehdotukset lähetetään kumppanikouluille ja he valitsevat sellaisia aihepiirejä, jotka joko sopivat hyvin opetukseen tai joiden kohdalla he ajattelevat, että ne voisivat olla kiinnostavia koululaisille. Erasmus-opiskelija, hänen mukanaan on usein tsekkiläinen opiskelija, joka tulkkaa hankkeen kohdalla silloin, jos koululaiset eivät ymmärrä usein Erasmus-opiskelijat valmistelevat nämä hankkeet myöskin yhdessä tsekkiläisten tuutorien kanssa, mutta tämä on täysin hankekohtaista. Tällä hetkellä Erasmus-klubissa meillä on noin 15 tsekkiläistä opiskelijaa, jotka tulkkaavat säännöllisesti näiden hankkeiden osalta ja toivomme, että tämä jatkuu näin. No se, että millä kielellä hanke toteutetaan, liittyy siihen, mitä koulu toivoo. Mikäli Erasmus-opiskelija äidinkieli on sellainen, jota myöskin opetetaan koulussa, niin sitten tuo tapahtuu kyseisellä kielellä. Mutta jos Erasmus-opiskelijan äidinkieli on esimerkiksi kreikka, suomi tai unkari, niin sitten hankkeet toteutetaan yleensä englannin kielellä. Kumppanikouluja on tällä hetkellä noin 15, mutta pyrimme kuitenkin siihen, että tuota lukua voidaan kasvattaa. Toivottavasti näin myöskin käy. Useimmat kumppanikoulut ovat Prahassa, mutta jotkin ovat myöskin pienemmissä kaupungeissa Prahan lähellä, Vlasimissa, Benešov, Risanissa ja niin poispäin. Eli ne Erasmus-opiskelijat, jotka lähtevät tuonne, niin näkevät myöskin nämä kaupungit. Olemme iloisia siitä, että kiinnostus on kasvanut, minkä myöskin osoittaa näiden hankkeiden määrä. Vuonna 2008 meillä oli vain neljä hanketta, 2009 ja 10 niitä oli jo 21 ja viime vuonna 2001, 2012 ja 36. Ja nyt meillä on sitten 30 hanketta jo valmisteilla. Nämä aihepiirit ovat useimmiten historiasta, kulttuurista, taiteen osalta. Täällä on esimerkiksi saksalainen ekspressionismi, tai puolalaiset henkilöt tai italialainen taide. Näitä tässä yleensä nämä hankkeet päättyvät esimerkiksi jonkin plakaattiin tai teatteriesitykseen, joka sitten esitään tuolla kyseisessä koulussa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olemme iloisia siitä, että vapaaehtoistyön kautta me onnistumme esittelemään näitä eurooppalaisia yhtäläisyyksiä tai eroavuuksia ja haluamme tukea tätä yhteistä vuoropuhelua myöskin jatkossa. Tämä Karle Suuri palkinto on auttanut meitä hyvin paljon siinä, että tätä hanketta, hanke ei ole herättänyt kiinnostusta ainoastaan Tsekin tasavallassa, vaan myöskin muualla Euroopassa. Ja olisi hienoa, että muutkin eurooppalaiset voisivat kiinnostua tästä kyseisestä aiheesta. Olisi hienoa, jos tällaisesta yksinkertaisesta ajatuksesta saataisiin aikaiseksi myöskin eurooppalainen verkosto. Paljon kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Teidän ponnekuutenne ja myöskin tämä hieno ajatus niin on kyllä loistava. Toivottavasti tästä saataisiin aikaiseksi verkosto. Sitten pääsemme tähän ensimmäiseen palkintoon, 5000 euron arvoiseen. Europe on the Ground Kreikasta ja Rova Makri saa puheenvuoron seuraavaksi. Mikrofoni. Eh, I come from Athens. My name is Tulen Ateenasta, olen journalisti, nimeni on Efteria Makri. Olen usein tekemisessä journalistien kanssa ja te myös varmasti olette, mutta tänään haluaisin kuitenkin puhua nuorisomediaprojekteista. Kyseessä on ennen kaikkea mediahankkeesta ja eurooppalaisesta hankkeesta. Tämä on hyvä, koska Euroopassa media-alalla ei juurikaan innovoida. Kenties Thomson Reuters on tästä poikkeus. Pidämmepä siitä taikka emme, niin media vaikuttaa siihen, miten me havaitsemme maailman ne vaikuttavat ihmisten tietoisuuteen. Sen takia katsomme, että ihmiset, jotka olivat tätä hanketta perustamassa, äh, journalistit, tutkivat journalistit, heidän pitäisi olla jonkinlaisena moraalisena eturintamana yhteiskunnassa. Tästä esimerkkinä toimii Euroopan kriisi ja se, miten asiasta raportoidaan ympäri maailmaa. Tämähän on aivan katastrofaalista ja todella pettymys. Esimerkiksi saksalaiset ja kreikkalaiset ovat olleet tässä nokkapokkasella. On esitetty saksalaisia Kreikassa natseina ja kreikkalaiset on esitetty Saksassa laiskureina. Spekulaatio siitä, kuka lähtee euroalueelta tai kuka sinne jää, on nostettu esille. Tämä on todellakin propagandaa hienoimmassa muodossaan. kun ajatellaan hyvin monimutkaisia paikallisia realiteetteja, niin hyvin vääristyneet pikaiset johtopäätökset on välitetty ympäri maailmaa, eikä tästä Eurooppa missään nimessä hyödy. Me haluamme muuttaa kaiken tämän. Eurooppalaiset tarvitsevat paljon enemmän tietoa toinen toisestaan. Me toimimme niin, että tuotamme journalismia, joka on Euroopan julkisen edun mukaista. Me annamme mahdollisuuden journalistitiimeille, monikansallisille tiimeille, journalisteille, valokuvaajille, reportereille lähteä neljäksi päiväksi eurooppalaiseen maahan, olla yhteydessä paikalliseen todellisuuteen, ihmisiin, raportoida siitä, miten ihmiset elävät eurooppalaisessa ajassa ja paikassa. Lähetämme nuoria eurooppalaisia reporttereita muiden eurooppalaisten todellisuuteen ja saatamme heidät astumaan heidän kenkiinsä. Tutkiva journalismi on uhanalaista. Monet uutisjärjestöt kokevat sen jonkinlaisena ylellisyytenä. Tutkiva journalismi on todellakin resurssipulan kourissa. Journalistit toimivat usein fyysisen maantieteellisen etäisyyden kautta. Usein on eurooppalainen kirjeenvaihtaja, joka sitten toimii täällä Brysselin vallan käytävillä ja joutuu käsittelemään myös Välimeren kysymyksiä täältä käsin. Brysselin institutionaalinen todellisuus on kuitenkin hyvin kaukana eurooppalaisten todellisuudesta ja Välimeren olosuhteet ovat tästä vielä kauempana. Journalistit raportoivat myös jonkinlaisen mentaalisen etäisyyden kautta. Tällä tarkoitan sitä, että heidän pitäisi pitää kiinni objektiivisuudestaan. He eivät niinkään ole tekemisissä paikallisten kanssa. Me olemme toimineet niin, että käännetään tämä periaate päälailleen ja ajatellaan asiaa hieman toisin. Käytetään toista metodia. Kreikaksi me puhumme meteksis sanasta, meteksis-metodista. Se tarkoittaa jonkinlaista sisäistä tunnistamista, mentaalista kohtaamista, kontaktia. Tätä me tarvitsemme Euroopassa. Julkinen etumme sanelee sen, että meidän pitäisi tuntea toinen toisemme muuttoin. Suuret uutisvälittäjät, Reuters ja niin edelleen välittävät todellisuutta, joka ei välttämättä kohtaa ihmisten todellisuuden kanssa. Me toimimme niin, että edistämme journalismia, joka valaisee Euroopan ihmisten elämää, heidän tapojaan. Me toimimme eurooppalaisen alustan kautta. Meillä on tällainen alusta nimeltä cafebabel.com, jota me käytämme teknisesti. Toimimme niin, että lähetämme viitisenkymmentä journalistia kymmeneen eurooppalaiseen pääkaupunkiin joka vuosi. Ja tavoitteena on nostaa esille kansalaisyhteiskunnan johtajia ja sitten raportoida eri elämän alueilta. Tällä tavalla nuoret journalismit voivat saada todella pan-eurooppalaisen kokemuksen ja myös journalistisen kokemuksen paikan päällä ruohonjuuritasolla. Näin Eurooppa konkretisoituu nuorille eurooppalaisille kansalaisille ja uskomme, että me annamme oman panoksemme siihen, että voisimme ymmärtää paremmin toinen toisiamme Euroopassa ja voimme myös innovoida journalismin alalla. Haluan kiittää kaikkien niiden puolesta, jotka ovat osallistuneet tähän hankkeeseen. Kiitos palkinnosta niin kuin sanoin, tutkiva journalismi on nykyaikana ylellisyyttä. Toivon, että Euroopan parlamentti jatkossakin tukee tämän tyyppistä journalismia. Thank you very much and Peter. Paljon kiitoksia. Petra Kammereivert saa puheenvuoron. Ja Finhän. Niin, paljon kiitoksia. Ja minun puoleltani, tai meidän kaikkien puolelta, suuret onnittelut kaikille kolmelle palkinnon saajalle siitä, että saitte tämän Karle suuri palkinnon. Jo muutaman vuoden ajan minä olen ollut mukana tuossa saksalaisen Karle suuri palkinnon valitsijakunnassa ja olen hyvin hämmästynyt siitä, miten paljon tuollaisia hienoja hankkeita tulee, kuinka monet eurooppalaiset nuoret pohtivat sitä, että miten Eurooppaa saadaan lähemmäksi kansalaisia hyvin eri tavoin mediahankkeiden, teatterifestivaalien, polkupyörämatkojen kautta. Eli on hyvin erilaisia lähestymistapoja ja toivon, toivotan sitä kaikille kolmelle palkinnon saajalle myöskin muille, jotka ovat teidän maissanne saaneet palkinnon, että nämä hankkeet ovat myöskin kestäviä, että ne menevät eteenpäin, niitä saadaan jatkettua, koska tämä on se ruohonjuuritason Eurooppa, mitä me toivomme eh, eurooppalaista eh, tietoisuutta, mitä ei voi mitenkään ylhäältä käsin ikään kuin pakottaa, vaan minkä pitää kasvaa alhaalta ylöspäin. Että on paljon nuoria Euroopassa, eh, jotka kehittävät uusia ajatuksia. Miten tämä sitten onnistuu, että ihmisiä otetaan mukaan, että ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan, myöskin kulttuurierot, että ne nähdään ja hyväksytään – hyväksytään, että on olemassa eroja, että meillä myöskin on yhtenäisyyttä. Mielestäni on loistavaa nähdä tätä ja haluan omalta osaltani vielä kerran kiittää teitä kaikkia ponnisteluistanne ja toivon, että kaikki jatkavat samalla mielellä. Että toivottavasti myöskin monet tuntevat itsensä inspiroituneiksi jatkamaan samalla tavalla ja myöskin kehittelemään uusia hankkeita. Toivon, että Eurooppa näin kriiseistä ja vaikeuksista huolimatta myöskin onnistuu jossakin. Kiitoksia. Kiitokset Tetrasten Hannu. Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta ja edustamani liberaalidemokraattien ryhmän puolesta haluan myös tässä kohden lausua kiitokset näille hienolle nuorille heidän esityksistään ja heidän projekteistaan ja heidän kansalaisaktiivisuudestaan. Me tiedämme Euroopassa sen, miten me olemme tähän tilanteeseen tulleet, mutta miten tästä eteenpäin, se tuntuu monella olevan hämärän peitossa. Ja kun näkee tällaisia nuoria ja kuulee heidän projekteistaan, joilla on vahva tulevaisuusorientaatio, niin se tällainen, tällaiselle vanhalle mepillekin luo sellaisen optimistisen tulevaisuuden kuvan ja ajatuksen siitä, että meidän arvokkain pääoma Euroopassa on meidän lapset ja nuoret. Heidän on ei vain tulevaisuus, mutta jo monelta osin tämä hetki. Ja näillä muutamilla sanoilla haluan rohkaista teitä jatkamaan valitsemallanne tiellä ja toimimaan yhteisen hyvän puoleksi, koska voi sanoa näin, että juuri tämä aatteellinen osa tätä Eurooppaa, mikä teidänkin projektien kautta niin kuin vahvistuu, sitä me tarvitsemme tällaisena kriisin aikana. Se luo uskoa tulevaisuuteen ja, ja antaa vahvan toivon näköalan. Näillä sanoilla kiitokset vielä teille kaikille. Thank you very much. Paljon kiitoksia Hannu. Nyt vielä edustaja Paljadelli ja sitten edustaja Boris. Käytän kreikan kieltä. Ihan vain kreikan äh, voittajan läsnäolon kunniaksi, mutta haluan totta kai onnitella kaikkia palkinnon saajia. Loitte valiokuntaa nyt todellakin myönteisen ilmapiirin, niin että todella nuoret taistelevat tulevaisuuden nimissä. Me yritämme vähentää niitä ongelmia, joita nuoret kokevat jokapäiväisessä elämässä, niin erityisesti nyt talouskriisin yhteydessä. Valiokunta toi, toivoo, että nuoret saavat jatkossakin Erasmus-rahoitusta tuekseen. Tästähän me olemme keskustelleet viime päivinä. Ja on hyvin tärkeä viesti, jonka me kuulimme tämän palkinnon kautta ja teidän hankkeittenne kautta. Te autatte eurooppalaisia havaitsemaan monikulttuurisuuden hieman toisessa valossa konkreettisemmin. Te tuotte esille konkreettisella tavalla tulevaisuuden, niin että Eurooppa voi jatkossa olla paljon yhtenäisempi. Te tuotte myös optimismin viestin kuuluville Useinkaan äh, mediassa tällaista viestiä ei kuulla. Media on usein varsin pessimistinen. Kreikassa ihmiset ovat pettyneitä ja siihen, mitä he mediasta saavat joka päivä kuulla. Media tarjoilee kovin yksinkertaisia reseptejä. Esimerkiksi syytellään muita omista ongelmista ja niin edelleen. Tänään hankkeenne mielestäni auttavat meitä oikean suuntaan etenemisessä – Euroopan integraation edistämisessä. Euroopan parlamentti ymmärtää kaiken tämän ja tämä on varmasti keino ylettyä nuoriin ihmisiin. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Boris. Chciałbym bardzo e, podziękować za prezentację i, i, i za pomysły, bo... Kiitoksia. Nämä olivat hienoja ajatuksia, koska ajatukset ja luovuus ovat kaikkein tärkeimpiä asioita. Näissä hankkeissa oli optimismia, mutta oli myöskin selvää, että näiden ajatusten ympärille on kerätty paljon ihmisiä ja heidän kanssaan on viestitty. Esimerkiksi Erasmus alemmilla koulutuksen tasoilla, jotta ihmisille voidaan osoittaa, että Erasmus myöhemmin elämässä voi olla hyvin hyödyllinen kokemus. Sillä tavalla voi tutustua uusiin kulttuureihin, oppia uusia kieliä. Eli kun nämä viestit on iskostettu näiden nuorten mieliin, niin ne jäävät sinne hyvin pitkäksi aikaa. Ja siksi uskon, että tällaiset ajatukset todellakin ansaitsevat tukemme. Ja kaikkein tärkeintä on, että nuori sukupolven optimistinen. Tällä hetkellä olemme rikkomassa kaikenlaisia stereotyyppejä. Voimme opiskella missä tahansa Euroopassa, voimme tehdä työtä missä hyvänsä maassa Euroopassa. Ja tämä on nyt aikamme merkki. Ja siksi on tärkeää, että nuoret järjestäytyvät. Ja vielä kerran kiitoksia ja vilpittömät onnittelut ja toivotan teille kaikkea parasta tulevaisuudessa. So, um, the young winners, uh, you... No niin, nuoret voittajat, te näette, että kollegat ovat innoissaan ja myöskin rohkaistuneet näistä hankkeista, joten kiitoksia vielä paljon tästä. Toivottavasti pysymme yhteydessä, koska mielestäni on tärkeää myöskin meille kommunikoida teidän kanssanne. Ja toivottavasti myöskin tässä muut saavat tietoa siitä, että tätä työtä tulisi jatkaa. Ehkäpä se hiukan helpottaisi näitä asioita. Nyt pääsemme sitten esityslistan viimeiseen kohtaan, kohta 10, koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Koordinaattorit kokoontuivat eilen illalla ja sitten myöskin tulokset lähetettiin sähköpostitse. Hyväksytäänkö nämä? Aha, edustaja Paljadelli. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μερικές ερωτήσεις που αφορούν... Ναι, pari kysymystä näistä päätöksistä. Siis totta kai kunnioitan koordinaattorien päätöksiä ja tiedän, että nämä on tehty ihan demokraattisen prosessin mukaisesti, mutta kuitenkin haluaisin tietää ja kuulla koordinaattoreilta seuraavista kohdista. Eli kolme kysymystä. Ensinnäkin, lainsäädäntölausunto. Eli lainsäädännöllinen lausunto, jolla muutetaan päätöstä, joka liittyy yhteisrahoituksen lisäämistä pakollisrahaston ja niin edelleen. Eli minun mielestäni meillähän on oikeus esitellä lainsäädännöllisiä lausuntoja, niin miksi me emme käytä hyväksemme tätä oikeutta? Eli miksi emme laadi tätä lausuntoa? Meillä on mahdollisuus olla tässä mukana, emmekä pyydä, että meidät päästäisiin mukaan johonkin, joka ei meille kuulu, mutta tämä on asia, jossa voimme olla mukana ja voimme tehdä ehdotuksia, jotka voivat vaikuttaa myönteisellä tavalla tähän tulokseen. Eli miksi tästä lausunnosta kieltäydyttiin? Ja pyytäisin, että harkitsette uudelleen tätä päätöstä. Ehkä tällainen lausunto voitaisiin tehdä, ja minä voin sen laatia, jos haluatte. Sitten toinen kysymys. Eli ei-lainsäädännölliset mietinnöt. Meillä on vastuuvaliokuntana mahdollisuus esitellä mietintö koskien Erasmus Mundus kakkosohjelman väliarviointia vuodet 2019-2013. Jälleen kerran. Ymmärrän kyllä, että vaikka me olemmekin asiasta vastaava valiokunta, niin me emme tästäkään ole tekemässä ja Haluaisin kuulla miksi. Sitten vähän täsmällisempi kysymys. Se ei ole nyt pöytäkirjoissa. Eli kun puhuttiin näistä matkoista, päätimme mennä tiettyihin kaupunkeihin ja sitten toiset kaupungit jätettiin pois. Ja haluaisin tietää, miksi Thessalonikiin ei lähdetä matkalle, eikä tämä nyt johdu siitä, että itse olen kotoisin sieltä vaan siksi, että mielestäni tämä on nyt poliittinen valinta. Nyt näinä aikoina Tessalonikissa koordinaattorin pitäisi kiinnittää huomiota tähän ajoituskysymykseen. Kun esimerkiksi kansleri Merkel tänään menee Ateenaan, niin haluaisin nyt jotain selvityksiä siitä, miksi koordinaattorit tekivät tällaisen päätöksen. Kiitos. Um, niin, kiitoksia. Edustaja Paljadeli, minä kyllä mielelläni vastaan kysymyksiin ja näihin huomioihin todellakin koordinaattorit, eh, heillä oli tietyt syyt näille päätöksille. Eli ensimmäinen argumentti, joka liittyy tähän pakolais rahastoon. Tässä ollaan kiinnostuneita siirtolaisuudesta, koska tarkoitus on saada nämä siirtolaiset mukaan kulttuurin välisen vuoropuhelun, mutta tämä liittyy budjettirahoitukseen näiden hankkeiden osalta. Tästä syystä meidän pitäisi jättää tämä live- ja budjettivaliokunnan harteille, ja koska olen budjettiesittelijä, minä tiedän, että me teemme, tästä, teemme työtä tämän osalta budjettivaliokunnassa, joten tämä Tämä pitää nyt saada oikeaan kohtaan Euroopan parlamentin työssä. Eli tämä oli siis se tausta-argumentti sille päätökselle, jonka eilen teimme. No, haluan, että kirjataan pöytäkirjaan, että minä vastustan tätä päätöstä, mutta no, se oli yksimielinen päätös, että, joten ei siinä sitten mitään. Eli sitten pari seuraavaa kysymystä. Ähm. No, sitten tämä toinen asia, eli Erasmus-kysymys. Tämä on mietintö, Erasmus Mundus-ohjelman ensimmäisestä puolikkaasta ja se tulee tähän uuteen ohjelmaan ja myöskin ne asiat, mitä me olemme oppineet Erasmus Munduksesta, niin ne voidaan ottaa huomioon lainsäädäntöohjelmassa tämän uuden ohjelman aikaansaamisessa. Koordinaattorit tekivät tästä syystä sen päätöksen, minkä he nyt eilen tekivät last question, and that maybe is um, the, the general... No sitten tämä yleinen kysymys, viimeinen kysymys. Koordinaattorien tehtävä on esittää, mitä ryhmät haluavat, ja, ja he esittivät nämä niin kuin halusivat eilen. Ja kysymys siitä, mihin me lähdemme, oli hyvin selkeä linjaus siinä suhteessa, että me menemme kumpaankin kulttuuripääkaupunkiin, kuten aina. Näinhän me yleensäkin toimimme. Meillä pitäisi olla ajatus siitä, mitä he tekevät siellä paikan päällä. Ja sitten pohdittiin sitä, että meidän tulisi keskittyä sellaisiin maihin ja tilanteisiin, joissa emme ole olleet viime vuosina. Ja sitten kävi myöskin selväksi se, että saamelaisten kulttuuri Lapissa on erittäin mielenkiintoinen meille, kun ajatellaan kulttuurien monimuotoisuutta, siis Pohjois-Suomi. Ja sitten toinen oli poliittinen ele Kroatian suuntaan, koska Kroatiasta tulee EUn jäsen. Tästä syystä meidän tulisi mennä sinne, eikä tässä nyt mitenkään muita Euroopan unionin osia sorsita. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että on paljon tärkeitä mielenkiintoisia paikkoja, mutta oli hyvin selvää, että me keskitymme näihin asioihin Kroatian liittymisen takia ja sitten kun ajatellaan saamelaisten erityistä tilannetta Pohjois-Suomessa, tässä nämä olivat ne syyt päätöksemme taustalla. Kiitoksia, puheenjohtaja. Okay, so, um, then I... No niin, sitten voin todeta, toivottavasti tämä nyt on selvitetty. Teille lähetettiin myöskin kohdennettuna päätökset 19. Äh, syyskuuta pidetyn kokouksen jälkeen. Onko vielä muita asioita? Ei. Haluaisin ilmoittaa teille, että seuraava kokouksemme on marraskuun kuudentena päivänä aamulla ja iltapäivällä. Haluaisin kiittää tulkkeja, sanoo puheenjohtaja. Minä päätän tämän päiväisen kokouksemme. Kiitoksia.